prosessin mukaisesti. Aiheena on ensin Gambocha ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Lohpiile. Olkaa hyvä. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puhemies. Jo pitkään kansalaisjärjestöjä koskeva laki Kambodžassa on saanut paljon kritiikkiä – ja tämä on johtanut nyt siihen, että oman maan ihmisoikeusaktivisteja on ahdisteltu. Hallituksia, hallitusta on arvosteltu ja nyt on yhä vaikeampaa toimia ammattiyhdistyksissä ja ihmisoikeusjärjestöissä ja niitä on syytetty jopa vallankaapausyrityksistä ihmisoikeusjärjestö edustajia on pidätetty. Hyojun Kaanaivanda, Hijongsha ja Limonji ja Mykä Niejok Ja kansalaisesta vaalilautakunnasta on pidätetty. Rahonomaisia mielenosoituksia on hajotettu ja jälleen sielläkin pidätettiin ihmisoikeusaktivisteja. Vaadimme, että Kambodjan hallitus vapauttaa nämä ihmisoikeusaktivistit ja että miel- sananvapaus taataan tässä maassa. Tämä liittyy myöskin vuoden 2017 ja 2018 vaaleihin. Ja Euroopan unionin pitää nyt kiinnittää huomiota tekniseen tukeen, esimerkiksi siihen, että äänestäjät rekisteröidään. Ja meidän täytyy mahdollistaa myöskin se, että maahanmuuttajat saavat oikeuden osallistua vaaleihin. Ja päätösasemassa käsitellään lisäksi myöskin sitä, miten opposition jäseniä vastaan on hyökätty. Ja tässäkin vaadimme, että Kabutsan hallitus lopettaa tällaiset toimet. Tämä koskee opposition johtajaa, mutta muitakin opposition jäseniä, joita vastaan on hyökätty väkivaltaisesti. Kiitoksia tästä alustuksesta. Ja sitten Korao saa minuutin, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ja huomenta komission jäsen. Kun puhutaan Kambodžasta, puhutaan nyt kolmannesta päätösasemasta alle vuoden sisällä. Viime heinäkuussa puhuttiin näistä sorroista, jotka li- kohdistuivat kansallisjärjestöihin ja marraskuussa puhuttiin siitä, miten maa on kokonaan äh, monikansallisten yritysten hallussa. Ja kyse on hallituksesta, joka ei noudata yhdistymis- tai sananvapautta, vaan se vastustaa myöskin ihmisoikeusten edustajia. Olemme antaneet hyvin paljon tukea tälle maalle. Eli ehkä nyt meidän pitäisi uudelleen katsoa tätä kehitystukea. Kysehän ei ole nyt demokraattisesta maasta. Ja meidän täytyy katsoa myöskin ensi vuoden vaaleja. Ja jos meillä on välineitä, meidän täytyy käyttää niitä. Muuten sitten taas kuuden kuukauden kuluttua puhumme taas ihan samasta asiasta. Kiitoksia sitten Makovei. Hän ei taida olla nyt paikalla. Eli seuraavaksi sitten Panseri, olkaa hyvä. Van egy újabb listám is, és ebbe a sorrendbe Weidenholzer. Eikö saakin nyt uuden luettelon ja seuraavaksi Weidenholzen puolitoista minuuttia. Niin suokaa anteeksi tämä sekaannus. No, me käsittelemme taas Kambodjan tapahtumia. Tämä liittyy jälleen ihmisoikeuskysymyksiin ja on valitettavaa, että näistä asioista pitää jälleen keskustella. Kambodžalla on traaginen historia. Siellä oli kansanmurha, punaiset khmerit ovat jääneet historiaan. Ja tätä taustaa vasten on aika hämmästyttävää, että tässä maassa on tapahtunut myönteistä talouskehitystä ja myöskin poliittista, myönteistä poliittista kehitystä. Näkymät ovat hyvät ja tämä maa voisi kehittyä pidemmälle mikäli se noudattaisi demokratian ja oikeusvaltion periaatteita. Mutta ikävä kyllä, Kambodža. Kambodžassa on paljon mielivaltaisuutta ja korruptiota. Maassa on ollut perustuslakikriisi ja siellä on nyt sovittu vaalilautakunnasta, jota EU tukee. Mutta mitä lähempänä vaalit ovat, sitä hermostuneempi hallitus on oppositiota, AY-liikkeitä ja kansalaisjärjestöjä sorretaan. Ja tämä päätös, lausaman vetoomus Kambodjan hallitukseen lähteä toiselle tielle. Kaikki vangit pitäisi vapauttaa ja olen iloinen siitä, että voimme nyt muistuttaa siitä, että Eurooppa, Euroopan tuki liittyy on riippuvainen siitä, miten maassa noudatetaan demokraattisia periaatteita. Sitten Jehovski, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Tämä päätöslauselma on vetomus Kambodjan hallitukselle, että se muuttaisi hetkessä tilannetta maassa. Kuten aiemmat puhujat totesivat, tilanne maassa on huononemaan päin joka kuukausi. Euroopan unioni on yksi kaikkein suurimmista Kambodjan kuningaskunnan kumppaneista kehitysavussa. Ja EU ei voi sietää tämänhetkistä maan tilannetta, jossa pelkästään oppositiota ei sorreta, vaan myös kaikkea opposition toimintaa haitataan. Euroopan unionin täytyy painostaa Kambodjan hallitusta, jotta se hyväksyy kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen, ammattiyhdistysliikkeiden toiminnan ja että se antaa oppositiolle mahdollisuuden toimia. Erityisesti kun kysymys on presidenttivaaleista ja paikallisvaaleista, seuraavien vuosien aikana meidän täytyy varmistautua siitä, että vaalit ovat oikeudenmukaiset ja että vaalikampanjat ovat oikeudenmukaisia. Oma ryhmäni nimissä siitä syystä voin sanoa, että seuraamme Kambodjan tilannetta erittäin läheltä ja aiomme olla mukana edesauttamassa sitä, että vaalit ovat demokraattiset. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, rouva puhemies. Tämä on kolmas päätöslauselma Kambodžasta hiljattain vuoden 2013 kesästä lähtien tämä maa on ollut kriisissä. Tilanne on hyvin vakava. Ehm, esimerkiksi ammattiliittojen edustajia sorretaan. Tällä hetkellä me ähm, olemme nähneet, että vuoden 2010 jälkeen yli 8000 ähm, uhria on koitunut. Eli tämänkin viime vuoden jälkeen niitä on tullut paljon lisää. Ähm, monikansalliset yritykset, mukaan lukien eurooppalaiset yritykset, ovat äh, tekstiliseollisuudessa ja sokeriteollisuudessa vastuussa siitä, että erityisesti naisten ja lasten työntekijöiden tilanne on erittäin hälyttävä. Meidän täytyy toimia täl, tässä yhteydessä, meidän täytyy vaatia uhreille korvauksia, mutta myöskin sopimusten uudelleenarviointia niin, että Euroopan unioni ja sen jäsenmaat eivät enää tuo sellaisia tuotteita, joita on saatu ihmisiä hyväksikäyttämällä tuotettua Kambodžassa. Yrityksillä on myöskin vastuunsa. Hyvä komission jäsen, minä puhun teille, olkaa hyvä. On mukavaa, että meillä on komission jäsen täällä, mutta on hienompaa vielä, jos hän kuuntelee meitä. Kiitoksia komission jäsen. Tällä hetkellä YK tekee töitä yritysvastuun parissa ja on luomassa oikeudellista välinettä. Olisi korkea aika, että Euroopan unionin ja sen jäsenmaat investoivat näihin kysymyksiin huomiotaan. Odotan teidän vastu- vastaustanne. Kiitoksia. És az utolsó szerző, akit szóli... Ja. Seuraavaksi Astrevicius. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Madam President. Hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Kaksi kuukautta sitten osallistuin ihmisoikeusaliovillokynnan matkaan Kambodžaan. Erittäin hälyttävä ja silmiä avaava tilanne oli tuo matka, jossa näin se poliittisen realiteetin, kun tuossa maassa oli. Vasta äskettäin pääoppositiopuolueen edustaja, jonka tavoitteena oli luoda todellinen vuoropuhelukulttuuri, on saanut pidätysmääräyksen, joilla on poliittiset taustat. Hän ja moni muu aktivisti on joutunut syytteeseen, kun ovat pyrkineet harjoittamaan oikeuttaan vapaaseen puheeseen. Minä kehotan Kambodjan hallitusta poistamaan kaikki syytteet Samransia ja muita aktivisteja vastaan. Vetoan siihen, että välittömästi tarjotaan ilmaisunvapaus ja kaikki muut demokraattiset vapaudet kambodjalaisille ja sitä, että siellä tarvitaan Euroopan unionin välintuloa yhä enemmän kambodjalaisissa kysymyksissä. Kiitoksia. Kiitoksia. Tässä olivat päätösosman esittäjät ja sitten poliittisten ryhmien edustajat ja kansanpuolesta puolesta Pospisil yksi minuutti, olkaa hyvä. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já navážu. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. laatijat ovat todenneet, että päätösohjelma on erittäin tärkeä. Minäkin haluaisin allekirjoittaa tämän oman ryhmäni kannalta. Tilanne on erittäin tärkeä, sillä heinäkuussa Sam Rensin tuomioistun käsittelyn pitäisi alkaa. Tämä on poliittisesti motivoitunut tuomioistun käsittely, joka käydään hänen poissa ollessaan. Siksi nyt olisi korkea aika sille, että Kambodjan hallitus päättää tällaisen poliittisen aggressiivisen hyökkäyksen oppisiojohtajia vastaan. Kollegat hyvin kuvasivat sen, kuinka opposition oikeuksia rajoitetaan, kuinka aktivisteja, ihmisoikeusaktivisteja, poliitikkoja sorretaan. Meidän täytyy tulevia vaaleja seurata, mutta täytyy sanoa, että 400 ähm, miljoonaa euroa Kambodjan pitäisi saada <clears throat> tukea. Ehkä jos maan käytös on tällaista, komissio pitäisi arvioida, voidaanko nämä rahat käyttää paremmin johonkin muuhun. Sitten sosiaalidemokraattisesta ryhmästä Pantseeri. Kiitoksia, puhemies. Kuten sanottiin, ihmisoikeusaktivistit Kambodžassa ovat saaneet korruptiosyytteitä ja he voivat saada 50 vuotta vankeutta. Näiden syytteiden takana on poliittisia syitä, ja tämä on erittäin hälyttävä merkki, kun ajatellaan kansalaisyhteiskuntaa ja niitä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia maassa. Tämä osoittaa, että hallituksen tavoitteena on poistaa toisen ajattelijat ennen ensi vuoden vaaleja. Hallitus käyttää valtion instituutioita rangaistakseen ihmisoikeusaktivisteja ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Eli meillä on vain yksi tehtävä tässä asiassa ja sanon tämän nyt komission jäsenelle. Meidän täytyy muuttaa suhteitamme Kambodžaan ja meidän täytyy asettaa selkeitä ehtoja. Ihmisoikeuskysymykset on ehdottomasti otettava esille. Eh, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Naad. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puhemies. Puhutaan nyt asioista ihan suoraan. Kambodžassa on korruptoitunut oligarkia, on kleptokratiaa, joka on hallituksessa, ja näin on niistä ajoista, jolloin Bunan Khmeri Hong Sheng nousi valtaan ja toimi Vietnamin alaisuudessa sitten perusti oman diktatuurin asevoimien tuella. Kyse on silkoista gangstereista. Kambodža rikkoo säännöllisesti ihmisoikeuksia. Tämän tiedätte, tämän myöskin seksuaalihelvetti monelle, monelle, tiedän mistä puhun. Siellä tyttöjä myydään kenelle tahansa, jolla on riittävästi dollareita, ja hallitus ei tee yhtään mitään, koska se tukee itse asiassa tätä järjestelmää. Me emme voi tukea tätä hallitusta ja ylläpitää Kambodjan tämänhetkistä tilannetta. Meidän ei täytyy ehdottomasti yhdistää eurooppalainen tuki siihen, että että ihmisoikeustilanne huomattavasti paranee maassa. Ja sitten sitoutumattomista Sinadinos, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. En olen kuullut Kambodžasta paljon ja hyvin useat ovat huolissaan ihmisoikeuksista ja demokratian toteutumisesta Kambodžasta. Tämä päätöslauselma toisin kuin kaikki muutkin, jotka kohdistuvat maihin joko lähempänä tai kauempana, vetovat siihen, että minne tulee tuomita vainoaminen ja muu. Tämä on kaikki hypokratiaa ja populismia. Oppositiojohtajia ei vainota pelkästään Kambodjassa, ihan Kreikassakin sitä tapahtuu. Se minunkin maassani on poliittista vainoa, joka kohdistuu se e, koskee, esimerkiksi kansallista rintamaa Ranskassa, Telegu Nordia Italiassa. Meitä nimitetään rasisteiksi. Haluaisin kuitenkin sanoa, että ihmisoikeusvaliokunta käsittelee erilaisia asioita ja minusta meidän tulisi puhua ihmisoikeuksista täälläkin, mutta en, ja halusin siellä ottaa asiat esille, mutta kukaan ei halunnut edes vastata minulle. Jos Tämä on se epädemokraattinen rasismi ja hy- tekopyhyys, niin mikä sitten ei ole? Kiitoksia. Sitten seuraavaksi edustaja Hetman, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Poliittinen tilanne Kambodžassa on erittäin vaikea. Se vaatii tiukkoja toimia kansainväliseltä yhteisöltä. Aktivistien ja kansalaisjärjestöjen edustajien pidätykset ovat jotakin, mikä pitää tuomita. Meidän pitää tuomita tämänkaltaiset toimet. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että Kambodža on hyvin matalalla kehitysindekseissä. Se on hyvin matalalla oikeuslaitoksen toimivuutta mittaavassa indeksissä, se on kolmas. Kansalaiset eivät tuossa maassa usko siihen, että oikeuslaitos toimii. Jos Kambodjan hallitus ei halua ryhtyä rakentavaan dialogiin eikä halua uudistuksia toteuttaa eikä toimia opposition kanssa. Meidän pitäisi todellakin tehdä avustamme riippuvaista uudistuksista, jotka maassa toteuttaa. Seuraavaksi Martin, mutta hän ei olekaan paikalla. Eli Sharan Zova saa seuraavaksi puheenvuoron yksi minuutti. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, hyvä puhemies. Pääministeri Kambodžassa on ollut vallassa 30 vuotta, vaikka nämä vuodet ovatkin vieneet Kambodžaa poispäin punaisten kmerien kauhuista. Silti tie demokratiaan ei ole suinkaan mm, vienyt päätökseen. Me olemme nähneet joitakin myönteisiä kehityskulkuja Pääministeri Hun Senin täytyy kuitenkin ymmärtää se, että kaikkein suurin todistusaineisto sen suhteen, että Kambodža on nykyaikainen valtio, on se, että se hyväksyisi todella vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit, että mahdollistaisiin se, että me olisi myös vapaa lehdistö ja ilmaisunvapaus. Varmistettaisiin myös se, että hallitus työskentelee kansalaistensa edun eteen. Hallituksen sortotoimet ja toimet oppositio vastaan eivät vie kohti sitä strategista tavoitetta, joka Kambodjalla tai sen kansalla on. Kambodjan kuninkaan maastapako on sellainen, että hän toteaa, että ei ole olemassa mitään sellaista jumalallista oikeutta, ei kukaan tule taivaista ohjaamaan kansaa. Minun mielestäni tämä koskee yhtä paljon pääministeriä kuin myös presidenttejä. Köszönöm képviselő asszony hozzászólását ezzel a... Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Kaikille en voi antaa nyt puheenvuoroa. Ne, jotka ovat jo käyttäneet puheenvuoron, eivät nyt enää saa puheenvuoroa. Kuka olkaa hyvä. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kambodža je krajina... Kiitoksia Kambodža on maa, joka vasta hiljattain on lähtenyt muutosten tielle. Hallitus haluaa muuttaa tilannetta ja parantaa taloustilannetta maassa, ja edellytyksenä on, että yhteiskunta on avoin, että kansalaisvapauksia kunnioitetaan, ja tällaisessa tapauksessa ei voida suvaita sitä, että ihmisoikeusaktivisteja tai opposition edustajia vastaan hyökätään, niin kuin viime aikoina on tapahtunut. Meidän täytyy lähes selkeä viesti Euroopan parlamentista, ja meidän täytyy tukea tämän maan kansalaisyhteiskuntaa. Kun ajatellaan maan menneisyyttä, niin se voi kyllä päästä sitä eteenpäin, mutta mutta täytyy varmistaa, että nykyinen hallitus ei pahenna tilannetta. Sitten Arnold. Thank you very much, Madam President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kauppa voi olla kahta eri asiaa, kun kysymys on kehitysmaiden auttamisesta. Ja kun se hoidetaan kunnolla ja oikeudenmukaisesti, niin kauppa voi kehittää maan taloutta, luoda työpaikkoja ja vientiä auttaa tuota maata myöskin tuomaan maahan niitä asioita, tai itse kyetä tuottamaan. Mutta kun se hoidetaan väärin, kuten Kambodjan tapauksessa, siitä tulee kyyninen riistoväline, jolla hyödyntää maan luonnonvaroja, varsinkin tässä tilanteessa, jossa toteamme, että ollaan erittäin huolissaan maananastuksesta viime vuosina tilanne vain kiihtyy. Sitten ovat ihmisoikeusväärinkäytökset, poliittiset vangit, demokratian puute, väärinkäytökset. Sanoisin, että kehitysapu tämänkaltaisissa tilanteissa, siinä on äärimmäisen tärkeää se, että kehitysapu ei mene suoraan Kambodjan hallitukselle. Következő a listámon Polcsák képviselő úr. Seuraavaksi Polcsák. Mm-hmm paní předsedající puhemies. Kiitokset, että sain puheenvuoron. En usein ole samaa mieltä kaikkien aikaisemmien puhujien kanssa. Siksi en nyt halua toistaa kaikkea jo todettua halua, vaan sanoa, että tuomitsen Kambodžan ihmisoikeusloukkaukset. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tämänkaltaisen tuomitsemiseen pitäisi liittyä Euroopan unionin politiikan todellinen muutos. Kuten aikaisemmat puhujat, olen sitä mieltä, että meidän pitäisi käyttää diplomaattisia välineitämme hyväksemme. Meidän pitäisi esimerkiksi ottaa huomioon tämä kehitysyhteistyö, kehitysavun yhteydessä. Jos jokin maa jatkuvasti rikkoo ihmisoikeuksia, en usko, että kaikki ihmisoikeudet ovat universaaleja, mutta perusoikeudet ovat universaaleja. Niiden rikkominen Kambodsassa on jotakin, minkä täytyy vaikuttaa meidän maalle myöntämäämme tukeen. Muuten meillä ei ole mitään välineitä pakottaa maata muuttamaan tilannetta. Puheenlista on nyt käyty loppuun ja lopuksi puheenvuoron saa vielä komission jäsen Stylianides. Madam Chair, dear colleagues. Hyvä rouva puhemies, rakkaat kollegat. Juuri marraskuussa kävimme samankaltaista keskustelua täällä liittyen Kambodjan poliittiseen tilanteeseen. Nyt jälleen kerran, kuten yksityiskohtaisesti aikaisemmat puhujat kuvailivat, oppositiota vastaan on hyökätty, kuten myöskin kansalaisyhteiskuntaa. Tämä aiheuttaa suuria huolia. Olemme nähneet, että jatkuva ahdistelukampanja käydään oppositiojohtajia vastaan, kuten Kem Sohaa, sitä huolimatta, että hänellä on parlamentaarinen koskemattomuus. Neljä ihmisoikeusjärjestö ad hocin edustajaa on myöskin pidetetty. Tämä on erityisen huolestuttavaa, kun otetaan huomioon, että vuoden 2017 ja 2018 vaaleja ollaan valmistelemassa. Tämä antaa sellaisen kuvan, että kansalaisyhteiskunnan toimintaa rajoitetaan. Euroopan unioni on ollut hiljaa näinä aikoina. Ruoalivaliokunnan alivaliokunnan vierailu oli hyvin oikea-aikainen ja toukokuun alussa Euroopan unionin Kambodžan sekä valiokunta oli Phnom Penhissä. Tämä on joka toinen vuosi järjestettävä kokous, jossa käsitellään ihmisoikeuskysymyksiä. Euroopan unionin tämän lisäksi käynyt ministeritasolla sisäministerin kanssa kahdenvälisiä keskusteluja, joissa mukana on ollut myöskin luonnollisesti opposition ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Näissä kokouksissa Euroopan unioni on jatkuvasti hyvin selvästi tuonut esiin vakavat huolensa liittyen pidätyksiin ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan rajoittamiseen ja opposition toiminnan rajoittamiseen. Se nimenomaisesti on vaatinut, että kansalais järjestöjen edustajat äh, vapautetaan. Yhteisen kokouksen jälkeen Euroopan unionin edustuston johtaja on korostanut viestiämme myöskin äm, Kambodjan Brysselin edustaja, lähettiläs kutsuttiin keskusteluihin ja me olemme vedonneet eh, Kambutsan viranomaisiin, jotta nämä päättäisivät eh, opposition ahdistelun ja ryhtyisivät rakentavan vuoropuhelun opposition kanssa. Kaikki tämä ollaan tehty silmällä pitäen tulevia vaaleja. Olemme vahvasti sitä mieltä, että Kambodjan hallitus on tilanteessa, jossa sen täytyy luoda avoin ympäristö, jossa kaikki poliittiset toimijat voivat toimia ilman pelkoa väkivallasta tai ahdistelusta. Hallituksen täytyy luoda vahvaa poliittista keskustelua, sitä rohkaistaan ja lain täytyy päteä. Euroopan unioni on myöskin 10 miljoonaa antanut vaali uudistukseen tässä Ähm, kansallinen vaalilautakunta on ollut vahvasti mukana, ähm, kun ollaan valmisteltu tulevien vaaleja. On hyvin tärkeää, että me olemme mukana tässä vaaliuudistusprosessissa, jotta voimme taata todellisen demokraattisen avoimen vaalin toteutumisen. Vaalit ovat yhä kesäkuussa 2017 ja vuonna 2018, kun on parlamenttivaalit, mahdollisuus ja me seuraamme tilanteen kehittymistä säännöllisesti. Me tulemme arvioimaan oikealla hetkellä, onko tarpeen lähettää vaalitarkkailijoita tuleviin vaaleihin. Joka tapauksessa Euroopan unioni yhä tukee Kambodjan uudistuksia ja yhä rohkaisee ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien ja vapauksien tukemiseen. Kiitoksia. Thank you very much, Commissioner. Comunico di aver... Eh, Kiitoksia komission jäsen. Meillä on seitsemän päätösasmaa.